Dear colleagues, I have uh, to... Hyvät kollegat, minun on ilmoitettava muutoksesta esityslistaan. Kohta seitsemän esityslistalla. Komission kertomus ähm, parlamentille vaarallisten jätteiden jätteiden rajat ylittävistä siirroista. Sitä ei pystytty käsittelemään eilen, siksi se laitetaan viimeiseksi asiaksi tälle iltapäivälle. Jos mitään vastustusta ilmenee, niin sitten esityslista on näin hyväksytty. Sitten voimme mennä esityslistamme kohtaan. Yhdeksän alpien aluetta koskeva EUn strategia. Meidän on äänestettävä edustaja Brianon lausunnosta. Ja minun on myöskin sanottava, että olen saanut pyynnön nimenhuuto äänestyksestä, tarkistuksista 13 ja 72. Minun on kysyttävä teiltä, tuetaanko tätä nimenhuutoäänestyspyyntöä ja voimme sitten tarkistaa, onko tukea tälle koneäänestyksenä. Kuka puole, se, joka puoltaa kone, nimenhuutoäänestystä, äänestää puolesta, se, joka vastustaa, äänestää vastaan. Äänestys alkaa. Okei. Okay. Hyvä on. Äänestys päättyy. Pyyntö on hyväksytty. No. We need 21 votes in favor. Uh, we need 17 votes in support of the request. Yes. One moment that I'm going to explain. Pieni hetki, minä eh, koitan selittää. Tätä pyyntöä täytyy tukea 17 kollegaa. Meillä on 21 kollegaa puolesta, joten siksi tämä pyyntö on hyväksytty. Pyydän anteeksi. No niin. Sitten voimme aloittaa äänestyksen. Uusi äh, Alppien alutta koskeva strategia. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35. Viimeinen osa lisäyksenä kompromissiin 5 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Oletteko kaikki tarkistaneet, äänestäneet, äänestys päättyy, hylätty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Ylätty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 72 nimenhuutoäänestyksenä. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä, tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 86 puolesta vastaan, tyhjä ylätty. 87 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksy. 88 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 89. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 98 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy, hylätty. 99 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 104 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 105 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 106 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 107 puolesta, vastaan, tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. hyväksyt Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, eh, tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksitoista puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. Kolmetoista nimenhuutoäänestyksenä. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. 14. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja nyt äänestämme tästä lausunnosta näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut kollega Brianolle. Nyt keskeytämme muutamaksi minuutiksi ja vähän ajan kuluttua komissio ja saapuu paikalle. Dear colleagues, we can uh, start. Hyvät kollegat, voimme aloittaa seuraavan kohdan esityslistallamme, nimittäin keskustelu äh, Ramigel Arias Kanieten kanssa, joka on ilmastotoimista ja energiasiosta vastaava komission jäsen, osana jäsenneltyä vuoropuhelua. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi komission jäsenen Envi-valiokuntaan ja toivon hedelmällistä vuoropuhelua tämän vuosittaisen jäsenellyn vuoropuhelun osana. Odotamme kovasti, että kerrotte meille vuoden 2016 työohjelman täytäntöönpannosta ja teidän prioriteeteistanne seuraaville vuosille. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että Pariisin sopimuksen jälkeen Tämän mielipiteen vaihdon tarkoituksena on myöskin kuulla edistyksestä lainsäädännössä, jotta voidaan toteuttaa 2030 ilmastopuitteisto, esimerkiksi maan käytön muutokset ja metsänhoito, taakanjako, päästöt maataloudesta ja niin poispäin. Envivaliokunta tulee tarkkaan seuraamaan näitä 2030 ilmastotavoitteita ja jotta olisimme, e, e, että ne olisivat e, linjassa EUn Pariisin sitoumusten kanssa. Olen iloinen siitä, että olette täällä tänään ja annan teille nyt puheenvuoron alustavalle puheenvuoroa varten Teillä on 10 minuuttia aikaa ja sitten sen jälkeen meillä on kysymyksiä teidän puheenne jälkeen. Olkaa hyvä. Thank you, President. Honorable. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, on ilo aloittaa tämä keskustelu teidän kanssanne tällaisella erityisellä hetkellä. Tällä hetkellä Euroopan unioni on valmistelemassa sopimuksen allekirjoittamista New Yorkissa tämä saattaa meidät takaisin raiteille kohti sitoumuksiamme. Vuosi 2016 tulee olemaan tärkeä vuosi. Me valmistelemme 2030 energia- ja ilmastopuitteiston toimeenpanoa, jota tavoitteemme saavuttaisimme. Olemme tällä tiellä tehneet jo ensimmäiset askeleet aloitteillamme uudelleen arvioida päästökauppajärjestelmää. Tiedän, että pitkään varjoissa on tehty töitä päästökauppajärjestelmän uudelleen arvioinnin parissa. Toinen askel tulee olemaan niiden sektorien kattaminen, jotka eivät ole nykyisen ETSn piirissä. Tämän lisäksi teemme myöskin metsänhoitoon ja maankäyttöön liittyvät aloitteet ennen kesää ja etenemme Pariisin sopimuksen ratifiointiin. Näiden seikkojen lisäksi me tulemme myöskin antamaan julkilausuman ähm, vähähiilisyyteen liittyen. Energiatehokkuuspaketti taas tulee olemaan energiatehokkuusdirektiivin uudelleen arviointia. Me rakennamme tämän direktiivin pohjalle. Tarkoituksena on päivittää olemassa olevaa energiatehokkuuspolitiikkaa ja oikeudellista puitteistoa, jotta voisimme paremmin eh, vuoden 2030 energiatehokkuustavoitteita eh, saavuttaa. Komissio tulee luomaan paketin, jossa on mukana uusi uusiutuvan energian direktiivi eh, vuoden 2030 jälkeisen ajan linjat. Ja tämän lisäksi meillä tulee olemaan myöskin vahvaa toimeenpano ohjausta, joka on tärkeää näiden toimien osalta. Tähän liittyy myöskin 2030 ilmasto- ja energiatavoitteet. Vuonna 2016 siksi me tulemme myöskin antamaan lainsäädännöllisen aloitteen, joka liittyy hallintoon. Lopultakin ICAOn syyskuun kokouksen jälkeen komissio tulee esittämään kertomuksen ja ehdotuksensa liittyen ilmailun aiheuttamiin kasvihuonepäästöihin. Voisin yksityiskohtaisemmin kestellä muutamia näistä seikoista. Nyt puhuisin tietyistä puhdistuksia säästävistä aloitteista, jotta voisimme ainakin 40 prosentin päästötavoitteemme täyttää. ETSn ulkopuolella olevat sektorit, kuten esimerkiksi rakennussektori, joutuvat 30 prosentilla parantamaan toimintaansaan vuoteen 2013 30 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Tänä vuonna me teemme aloitteen myöskin siitä, että meillä olisi kansalliset jäsenmaiden päästörajoitustavoitteet. Euroopan neuvoston ohjeiden mukaisesti nämä tavoitteet perustuvat ähm, väestön suhteutettu BKT. Tämän lisäksi Euroopan unionin BKTn keskiarvon mukaan me tulemme luomaan järjestelmän, joka on tasapainoinen ja reilu. Komissio myöskin on käsittelemässä kasvettua joustoa, jonka tarkoituksena on varmistaa se, että jäsenmaat, joissa kotiperäiset tavoitteet olisivat kalliita tavoittaa, voivat tavoittaa nämä tavoitteet muualla Euroopan unionissa edullisemmin. Meillä on vuonna 2030 puitteisto. Äh, Lulu CFn suhteen. Se, että me pysyisimme tavoitteissamme ja alle kahden asteen rajassa selvästi on myöskin mukana Pariisin sopimuksessa ja tämän vuoksi yhdessä me teemme aloitteen siitä, kuinka LULUCF otetaan vuoteen 2030 puitteistoon mukaan. Komission aloite tulee seuraamaan neuvoston ohjeita, joiden tarkoituksena nimenomaisesti on pyrkiä vähentämään maatalouden päästöjä ja ottamaan päästöleikkauksen LULUCFn suositukset mukaan. Minä olen jo kahden keskisesti tavannut 19 ministeriä ja on myöskin hyvin tärkeää täällä tänään kuulla teitä. Se on tärkeä osa kesäkuun aloitteeni valmistelussa. Me rakennamme olemassa olevalle maankäytön maankäytön muutoksen ja metsätalouden huittosuojelulu LULUCFlle ja pyrimme näin turvaamaan koko ympäristöintegriteetin yleisesti ottaen. Jäsenmaat ovat ETS ulkopuolisilla sektoreilla päästötavoitteista vastuussa. liikennesektorin vähähiilistäminen on hyvä esimerkki tästä. Meidän täytyy olla kunnianhimoinen, johdonmukainen, uudistava politiikka, jotta voisimme puuttua liikennesektorin vähähiilistämiseen. Kaikki hallinnon tasot pitää ottaa tähän siirtymään mukaan. Euroopan unionin toimielimet, kansalliset, paikalliset, äh, viranomaiset ja kansalaiset täytyy saada mukaan yhdessä taakan jakoponnistuksen myötä. Äh, kesällä me teemme aloitteen liittyen äh, kuljetus- ja liikennealan vähähiilistämiseen tässä sitä, kuinka voimme saavuttaa tuolla sektorilla vuoden 2030 tavoitteet. Komissio tulee katsomaan kaikki sektorit integroidulla tavalla vähähiilistämisessä. Me korostamme polttoaineen vähähiilistämistä, vaihtoehtoisia polttoaineita muihin liikennejärjestelmiin siirtymää, mukaan lukien älykkäät liikennejärjestelmät. Ja tämän lisäksi meillä tulee olemaan erilaisia päästöstandardeja Näiden osalta voisin antaa teille lisää yksityiskohtia. Nyt kunnianhimoinen, uskottava ja realistinen äm, hiilidioksidi, päästöstandardi äh, vuonna 2020 jälkeiselle ajalle on hyvin tärkeä vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamisessa ja äm, luo pohjaa 2050 tavoitteille. Siksi me olemme valmistelemassa tällä hetkellä uusia päästöstandardeja kevyiden äm, hyöty liikenne ajoneuvojen osalta, kuten autojen ja pakettiautojen hyväksytään vuonna 2017. Tavoitteena on luoda tilanne, jossa emme vain tieliikennettä vähähiilistä, vaan jossa pystymme tukemaan myöskin tämän sektorin kilpailukykyä Euroopassa. Siksi halusin korostaa niitä ponnistuksia, joita teollisuus on Euroopassa tehnyt vuosien aikana ja sitä lisäarvoa, että tämä on tuonut Euroopan talouteen työn ja kasvun myötä. Tiedän, että ajoneuvojen päästöjen leikkaaminen tulee olemaan suuri haaste Euroopan teollisuudelle, mutta toivon, että realistiset tavoitteet teollisuutemme saa tavoittua. Jotta tämä olisi mahdollista, meidän täytyy parantaa hiilidioksidipäästö testijärjestelmiä on aivan ehdottoman tarpeen, että luomme lisää uskottavuutta päästöjen mittausjärjestelmiin. Siksi me olemme nyt seuraamassa kevyiden hyötyajoneuvojen testijärjestelmää, maailmanlaajuisesti harmonisoitua järjestelmää WLTP. Tämä tulee tarjoamaan meille realistisempaa tietoa polttoaineen kulutuksesta ja tulee tarjoamaan meille vahvemman pohjan uusille hiilidioksidipäästötavoitteille. Tämä lainsäädäntö tullaan hyväksymään mahdollisimman nopeasti. Lopultakin komissio on myöskin aktiivinen pyrkiessään raskaan liikenteen päästöjä rajoittamaan komissio seuraa ja antaa kertomuksia tästä työstä vuonna 2017. Tämä on tarpeen, että voisimme nykyistä tietokuilua kattaa raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen osalta. Tässä yhteydessä komissio tulee myöskin tarkastelemaan mahdollisuutta luoda erityiset tavoitteet raskaan liikenteen ajoneuvoille. Hyvät jäsenet, huomaatte, että tämä on erittäin kiireinen vuosi ympäristölainsäädännön osalta. Siksi odotan, kuten aina, läheistä yhteistyötä teidän kanssanne. Pariisin sopimuksen myötä me olemme päässeet nyt hyvin vauhtiin ja kaikki tuleva lainsäädäntö, jota tulemme hyväksymään, tulee todellakin olemaan virstan pylväs tässä työssä. Kiitoksia. Kiitoksia ja nyt voimme aloittaa eh, poliittisten ryhmien edustajilla EPPstä eh, Peter Liise. Kiitoksia, hyvä komission jäsen, teidän puheenvuorostanne ja sitoumuksistanne. Minä haluaisin puhua käynnissä olevista lainsäädäntömenettelyistä päästökaupasta ensinnäkin. Meillähän on ollut hyvinkin intensiivistä keskustelua ainakin ryhmäni sisällä ja joillekin energiaintensiivisen teollisuuden aloille tämä on varsin kova ehdotus ja jotkut alat eivät koskaan pääse siihen, että se saisivat sataprosenttisen ilmaisen jaon. Eli tämä tavoite on kunnianhimoinen. 43 prosenttia leikkauksia. Meidän on keskusteltava siitä, miten voimme parantaa tätä niin, että parhaat yritykset energiaintensiivisellä alalla, esimerkiksi terästeollisuudessa, että jos ne kuuluvat eh, parhaimpaan kymmenekseen, niin eh, saavat sataprosenttisen eh, ilmaisen jaon. Tässä nyt on vähän sitten muutettava asetuksia ja pyytäisin teitä, että olisitte hyvin tiukkoina, ettekä hyväksyisitte tätä jäsenvaltiot hyväksyvät mitä tahansa. Ei voi olla niin, että jotkut energiaintensiivisen teollisuuden alat kärsivät kovasti ja sitten sellaisilla aloilla, joissa jäsenvaltion täytyisi tehdä enemmän, ollaan vähemmän tiukkoja. Kun on kyse maataloudesta, meidän täytyisi olla varovaisia. Me ei ole niin paljon potentiaalia kuin muilla aloilla, mutta täysin ulkopuolellekaan sitä ei voida jättää. Ja Lulu CFS äh, haluaisin, ette te jätä liian paljon porsareikiä. Ja viimeinen asia liittyy alaan, joka on siinä välissä, ilmailu. Se ei ole mm, päästökaupassa vielä sillä tavoin mukana kuin muut alat. Tavoitteetkin ovat vähän kunnianhimoisia. Meidän on oltava varovaisia, kun on kyse Euroopan unionin ulkopuolisista lennoista mm, tykkää kansainvälisiä neuvotteluja, mutta EUn sisällä olisi järkevää kohdella ilmailua samalla tavoin kuin kaikkia muitakin aloja tällöin energiaintensiiviteollisuus saisi vähän ilmaa. Kiitoksia SND-ryhmästä Matias Grote. Kiitoksia. Pariisin euforian jälkeen silloinhan me emme odottaneet, että lopulta saataisiin neuvottelutulos niin monen valtion eh, kesken. Me kaikki tiedämme, kuinka vaikeaa Euroopan unionissa on päästä yhteiseen nimittäjään. On nyt tärkeää, että me ryhdymme toimiin ja järkevällä tavalla viemme eteenpäin ilmaston suojelua. Eh, ensinnäkin eh, päästökauppajärjestelmässä. EPPn kollega juuri puhui siitä, mihin hän haluaisi poikkeuksia. Minä en halua poikkeuksia ilmailuun, tämän haluan selvästi sanoa. On hyvin, hyvin vaikea selittää eh, että kaikkien täytyy maksaa eh, autoveroa, eh, myös polttoaineveroa on maksettava, mutta ilmailussa ei ole veroja tai minkäänlaista järjestyspoliittista välinettä olisi hyvä, jos Euroopassa saataisiin aikaan tasa-arvoinen kohtelu, ettei sitten käydä keskustelua, että noiden ei tarvitse maksaa mitään ja kaikkien muiden on maksettava. Kyllä me tarvitsemme tasa-arvoista kohtelua ja siksi se teille pyyntö. Ehkä voisitte kertoa, mikä päästökauppa alan tilanne on ja erityisesti ilmailun Euroopan parlamentin valtuuskuntana Pariisissa me olimme hyvin selväsanaisia siitä, mikä meidän näkemyksemme on ilmailun ja meriliikenteen suhteen. Valitettavasti tämä kaikki vesittyi. Sitten hiilidioksidistandardeista liikenteestä raskaissa hyötyajoneuvoissa ja kevyissä hyödyajoneuvoissa – Ähm, tässä meidän on keskusteltava siitä, mitä tulee dieseliin ja typen oksideihin. Äh, me tarvitsemme komissiolta äh, järkevämpää tarkistusta. Äh, sammutetaanko jotkut autot 20 asteen kohdalla, 17 asteen kohdalla, eikö eu lainsäädäntö käyttöä toteuteta. Kyllä on tärkeää, että tässä toimitaan tiukasti. Tietenkin tämä onnistuu vain tyyppihyväksynnän kautta, mutta tämä ilmastoongelma, joka meillä on Pohjois-Italiassa kaupungeissa, sitä ei pystytä ratkaisemaan, jos siellä on jotain porsaanreikiä, joiden avulla voi kiertää eurooppalaista lainsäädäntöä. Eli ennen kuin ryhdytään mitään uutta ehdottamaan, pitäisi katsoa onko jotain, missä laillisesti pääsee porsareijasta läpi ja sitten päivän päätteeksi pakkoputkesta ei tule ulos sitä, mistä me olemme sopineet täällä tieteellisesti ja vaikutusten arviointien kautta. Joten meillä on kovasti työtä tässä edessämme ja tämä liittyy myös uskottavuuteen. Ihmiset on otettava mukaan ja Eurooppa ei saa käyttää erilaisia mittatikkuja. Terästeollisuudessa olemme tiukkana ja toisessa kohtaa sitten suljemme silmämme. Tässä on kyse tasa-arvoista kohtelusta, joten pyytäisin, että komission jäsen puuttuisi tähän. En tiedä, ymmärsinkö tämä nyt oikein saksalais... Ymmärsinkö tämä oikein nyt taakanjako ennen kesälomaa vai kesäloman jälkeen? Ai ennen kesälomaa. Hyvä juttu. Kiitoksia. Thank you very much. Yeah. Kiitos. Ja sitten ECRstä Julie Girling. Uh, thank you, Chairman. Uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, komissaari. Tervetuloa. Pyrin pitäytymään puheajassa. Ensinnäkin haluaisin kysyä teiltä erityisesti rekkojen hiilidioksidipäästöistä. Puhuitte hiilidioksidin vähennyssuunnitelmista ja viime viikolla Amsterdamissa puhutaan paljon siitä, että meillä on integroidut kuljetusjärjestelmä tulevaisuudessa ja meillä on tämä valtava aukko rekkojen kohdalla näissä hiilidioksidipäästöissä. Olen huomioinut sen, mitä sanoitte vuodesta 2017, mutta koska meillä nyt on nämä asiat niin voimakkaasti edellä, esillä, niin meillä on tietysti kuluttajakysymyksiä sen suhteen, että Äh, tiedetään, kuinka paljon päästöjä oikeastaan tulee, pitääkö se paikkansa, miten nämä myrkylliset saastuttajat toimivat ja niiden vaikutus on talouteen. Kaikki nämä on nyt niputettu nätisti yhteen, eli pitäisi olla mahdollista saada tämä rekkaehdotus ulos aika nopeasti. Eli haluaisin kysyä teiltä sitä, milloin oletatte sen olevan esillä parlamentissa, siis tämä hiilidioksidin ja rekkoihin liittyvä kysymys, että se integroidaan näihin kahteen muuhun kysymykseen. Toiseksi Haluaisin kysyä teiltä erityisen kysymyksen päästökaupasta. Tämä koskee niitä keskusteluja, joista olen lukenut viime viikolla. Ranskan ehdotus äh, hintakäytäväksi Segulen Royalilta. Ja oletteko kiinnostunut tämän kaltaisesta mekanismeista? Nehän aika hyvin sopii yhteen taas tämän Yhdysvallan kuningaskunnan hiilitasohintaa e, e, ehdotuksen kanssa – Onko tämä vain mielenkiintoinen keskustelu teillä vai onko siitä tulossa jotain muuta? Thank you very much. And now... Kiitoksia. Ja nyt ALDE-ryhmästä edustaja Gerbrandi. Thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsenelle siitä, että olette täällä tänään ja kiitokset näistä selve- selkeistä kuvauksista, mitä voimme odottaa komissiolta tällä alalla. Yksi huomio raskaan liikenteen ajoneuvoihin liittyen. Te sanoitte, että komissio harkitsee standardien luomista niille. Uskoakseni tämä on komission kieltä sille, että te tulette standardit luomaan. Nythän on jo korkea aika, sillä Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Japanissa on jo hiilidioksidipäästö standardit äh, rekka-autoille ja busseille, joten miksipä meillä ei ole. Haluaisin kysyä ennen kaikkea hiilikuplasta. Tämä oli kansalaisjärjestöjen aiema asia, mutta keskuspankit ovat tarttuneet siihen viime aikoina. Jopa meidän oma Euroopan keskuspankkimme Alankomaiden ja Brittikeskuspankin lisäksi puhui tästä. Ja Peabody Energy Yhdysvalloissa kaikkein suurin hiilijalan yritys hakeutui konkurssiin Yhdysvalloissa. Ei ole lainkaan hämmästyttävää, että näin tapahtuu, ottaen huomioon, mitä markkinoilla tapahtuu. 97 prosenttia arvostaa nämä markkinat menettivät vuodessa. Tämä vastaa miljardia esimerkiksi Australian hiililouhintayrityksissä, eikä se ole ainut miljoonia. Tämän alan yritykset Euroopassakin menettävät. Kyseessä on todellakin hyvin suuri ongelma. Keskuspankit vetovat sen puolesta, että meillä olisi järjestäytynyt energiasiirtymä järjestäytymättömän sellaisen sijaan. Ja uskoakseni nämä valtavat eh, hiilialan menetykset puhuvat puolestaan. Haluaisin tiedustella, onko komissio näitä keskuspankkien vetomuksia kuullut ja aiotteko te kollegani Jonathan Hillin kanssa luoda jonkinlaisen aloitteen, jotta voisimme puuttua siihen, että energiasiirtymä tapahtuisi järjestyksessä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Ja nyt Guesta, edustaja Estefania Torres. Gracias. Bueno, la verdad que me sorpre... Kiitoksia. Yllättyneenä näin, että komissaari Kalniete on tullut tänne paikalle Panama-papereiden skandaalin jälkeen, varsinkin kun osa hänen perheestään oli, liittyy tuohon skandaaliin. Ja puhuttiin Sveitsin tileistä ja muista. Ajattelin, että hän olisi häpeissään eikä uskaltaisi tulla tänne puhumaan meidän kanssamme. Ja kiitän häntä, kiitän häntä siitä, että hän tuli tänne paikalle tämän, tänä päivänä. Minulla on useita kysymyksiä, jotka haluaisin ottaa esille. Kaikkein tärkein niistä Me kuulemme, että Espanja ei tee sitä, mitä sen pitäisi tehdä, kun se täytäntöön panee päästöjen vähennystä, kasvihuonekaasut, eivät ole laskeneet riittävästi siellä. Onko tämä sitä, siitä syystä, että 80 prosenttia ajasta, kun tapat ihmisiä, on yritysten edustajia, ettekä pohdi sitä, mitä vaikutuksia näillä teidän ne on. Ehkäpä itse asiassa suojelette suuryritystenne ystäviä sen sijaan, että puolustaisitte pieniä kansalaisia. Aiotteko valita parhaat hankkeet unionin varten sen jälkeen, mitä Espanjassa on tapahtunut, kun on saatu nähdä, mikä EPP-rooli on ja ehkäpä, päätä suojaa riittävästi omia luonnonvarojamme. Kun katsotaan näitä eri skandaaleja, joita EPn ympärillä on Espanjassa, se osoittaa yhtäältä, että te ette ehkä ole oikea henkilö tähän työhön ja sitä paitsi se on sitä mieltä, että se mandaatti, joka teille on annettu, on blankotsekki. Ja mitä espanjalaisiin tulee, niin toivon todellakin, että kykenet ymmärtämään sen haitan, jonka olette meidän yhteiskunnallemme aiheuttanut. Mr. Javor. Kiitos. Ja vihreistä edustaja Javor. Uudeskas, bistos megtisztel minket a látogatásával. Kiitoksia, että olette eh, paikalla tänään. Minun kysymykseni liittyy maankäyttöön ja maankäytön muutokseen, joka mainitsitte myös esityksessänne. Pariisin sopimuksen mukaan tässä ei ole kyse pelkästään maankäyttömuutoksesta on 1,5 prosentin muutoksesta verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen, kun taas Euroopan unionin paketti perustuu kahden asteen muutokseen, joten nostetaanko myös EUn tavoitteita, että niistä tulisi kunnianhimoisimpia. Tämä on erittäin tärkeää maankäytön suhteen. Siksi haluaisin kysyä teiltä, aikooko komissio LULUCF-paketin laittaa 1,5 asteeseen niin, että sitten eh, no, tavoitteet nousisivat 95 prosenttiin eh, hiilen vähentämistavoitteista. On paljon ponnisteluja jäsenvaltioissa eh, jotenkin eh, LULUCF-tavoitteiden e suhteen käyttää luovaa kirjanpitoa ja integroida ne eh, yleiseen hiilitilinpitoon. Tämä toisi hyvin paljon ähm, ilmaa koko järjestelmään, jos CF laskettaisiin näin. Se heikentäisi kaikkia ponnisteluja, joita on tehty markkinavakauden äh, aikaansaamiseksi hiilidioksidimarkkinoille. Aikooko komissio olla tiukkana Lulux CF-asiassa niin, että tämä ala olisi riippumaton pilari eikä sitä sekoitettaisi muihin asioihin niin, että jäsenvaltiot eivät voisi enää käyttää tätä eh, keinoa eh, lisätäkseen ilmaa koko järjestelmään. Kiitoksia sitten ENFstä. Edustaja Dornano. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Tämä vuoropuhelu on ennen kaikkea mahdollisuus ottaa hiukan etäisyyttä ja arvioida yhteistyötä ja niitä suuria haasteita, joita meillä on. Haluaisin kiinnittää teidän huomioonne siihen, joka mielestämme on suuren talouden siirtymän ja ympäristösiirtymän lisä. Kaikkien sektorin toimijoiden kannustaminen siihen, että saastuisivat vähemmän ja että he siirtyisivät äh, kestävään kasvuun. Meillä ei ole mitään erimielisyyksiä tämän suhteen, mutta ongelma piileekin keinoissa ja tavoissa, joilla tämä siirtymä saadaan aikaan. Olemme valinneet nyt saastuttaja maksaa järjestelmän esimerkiksi ja ETS-järjestelmän muutoksen, jonka täytyisi ähm, kattaa tulevaisuudessa suurempia äh, sektoreita, enemmän sektoreita hiilivuodon osalta. Tämän lisäksi myös nyt lainaan komissiota ponnistukset halutaan jakaa sektori, sektorikohtaisesti. Kuitenkin meillä on varsinaisia summittaisia arviointeja taloudellisista seurauksista, joita näillä toimilla on. Me emme elä missään suljetussa järjestelmässä. Meidän ähm, yrittäjämme ja viljelijämme ovat kaksien eri ähm, vaatimusten edessä näiden uudistustoimien ja taloudellisten rajoitteiden välissä. Siksi vetoisinkin sen puolesta, että ähm, suuren lisäarvon teollisuus – ei kärsisi ETS-järjestelmän sääntöjen kiristämisestä eikä myöskään mistään maaseutualueen uudistuksista, jotka aiheuttaisivat rajoituksia liikenteen tai kuljetuksen alalla. Ja komission jäsen, kun teemme sääntöjen uudelleenarviointia ja kun pohdimme kansalaisyhteiskunnan yhteiskunnan koituvia seurauksia. Tällä hetkellä paljon puhumme Pariisin sopimuksesta. Meidän täytyy tuottaa tämä sopimus ja täyttää tavoitteita niin, että seuraukset kansalaisilla ovat mahdollisimman hyvät. Tämä on tasapainoinen eurooppalainen ratkaisu. Kiitoksia. Ja seuraavaksi komission jäsen voi vastata kysymykseen. Please uh, eh, uh, the, the concerns we have some, some industrial sectors with the emission trading system proposal. Niin, kiitoksia näistä kysymyksistä. Tämä ehdotus, jonka olemme tehneet, eh, se pohjautuu pitkän aikavälin analyysiin siitä, millä tavalla voisimme välttää vääriä tuloksia ja siksi olemme muuttaneet lähestymistapaa ja olemme analysoineet, analysoineet eri sektoreita. Meillä on ollut tällainen kahden ryhmän lähestymistapa. Tiedän, että parlamentissa tässä ollaan jonkun verran huolestuneita. Toiset haluavat mennä toisenlaisen lähestymistavan mukana. Toiset haluavat tehdä älykkäitä asioita, suojata esimerkiksi sellaisia toimialoja, joita haluat suojata. Ja komissio suhtautuu tähänkin avoimesti. Olemme avoimia vuoropuhelulle parlamentin kanssa. Ja analysoimme taloudellisia seurauksia, joita jokaisella ehdotuksella on. Se, että luokitellaan kaikki nämä teollisuuskohteet yhtä ryhmään, se ei ole kyllä mikään helppo tehtävä. Aina kun yksi toimiala siirretään yhdeltä, tai yksi teollisuudella siirretään yhdeltä toimialalta toiselle, niin syntyy ongelmia. Tietysti on hyvin vaikea hyvin helppo ottaa tällainen selkeä lähestymistapa tähän, mutta sitten täytyy jokainen toimiala selittää erikseen. Kokonainen vuosi tätä pohdittiin ennen kuin ehdotus tehtiin. Suhtaudumme avoimesti keskustelun parlamentin kanssa ja yksikköni tukee kaikkia ehdotuksia jotta nähtäisiin näiden eri ehdotusten vaikutus. Tämä on erittäin monimutkainen lainsäädäntö, hyvä puheenjohtaja. Edustaja Liise otti esille direktiivin ja sanoi sitä, että kaikki valtiot eivät ole tätä aina tarkastellut. Kun puhutaan globaaleista tavoitteista, ainakin yli 40 prosentista, kun mennään kansallisiin tavoitteisiin ja puhutaan omassa maassa. Voin vakuuttaa teille, että vain yhdessä näistä 90, 19 jäsenvaltiosta näin enemmän äh, halukkuutta toimia mennä pidemmälle kuin komission ehdotuksessa. Kaikissa muissa käydään valtava keskustelua näistä jokaisen jäsenvaltion ominaispiirteistä, mutta meidän täytyy täysin kunnioittaa tätä tilannetta. Meidän täytyy päästä 40 prosentin kasvihuonekaasupäästöihin ja Ja meidän täytyy katsoa myös sitä, millä tavalla voidaan päästä globaaliin 30 prosentin vähennystavoitteeseen. Ja tämä täytyy tehdä tasapainoisella tavalla. Yksi asia on maatalous, millä tavalla voidaan katsoa tätä rajoitettua lieventämispotentiaalia. Meidän täytyy saada aikaiseksi joustavuusmekanismeja ja näin ottaa huomioon ne rajoitteet, jotka liittyvät maatalouspäästöjen vähentämiseen. Uutta kehitystä siis tulee sen suhteen, millä tavalla joustavuusmekanismi toimii. Ja näin moni muukin tämä mainitsi, Pariisissahan me halusimme myös ottaa mukaan ilmailun ja merenkulun. Mutta, ja niitä ei otettu, mutta niiden täytyy olla tietysti mukana, jotta päästään tähän alle 2 prosentin tavoitteeseen. Komission näkemyksen mukaisesti tämä ratkaisuehdotus toimii neuvottelupohjana. Siinä on oikeat pääperiaatteet olemassa. Siitä huolimatta siinä on jonkun verran heikkouksia. Ne liittyvät pääasiassa näihin 2020 tavoitteisiin, joihin täytyy puuttua. Teemme läheistä yhteistyötä, jotta pääsisimme tulokseen ICAO asiassa tänä vuonna – Olemme käyneet keskustelua Yhdysvaltain ympäristöviraston kanssa ja ilmastokysymysneuvottelijoiden kanssa niin, niin, että miten voisimme rinnastaa tämän näkemyksemme ikaan. Meillä on kaksi eri lähestymistapaa tässä ja, ja eri näkemystaso, mutta tuemme näitä neuvotteluita ja meidän täytyy katsoa myöskin Kiinan kantaa. Kannattaa siis kuulla myös toinenkin näkemys tässä, mutta olemme tosi, todella tietoisia siitä, että että meillä täytyy olla sellainen lainsäädäntö, jonka avulla sitten raportoidaan parlamentille neuvostolle vuonna 2016 kokouksen tuloksista ja otetaan, puhutaan niistä, mitä menettelyitä täytyy ottaa käyttöön ja miten ne täytyy ottaa huomioon Euroopan unionin lainsäädännössä. Mutta meillä on erittäin tiukka aikataulu, koska vasta vuoden lopussa tunnemme ikan lopputuloksen. Onko, jos on myönteistä, niin se on hyvä, mutta komissio on ryhtynyt jo valmistelemaan Euroopan unionin ETS-järjestelmän tarkistusta. Olemme kehitelleet äh, vaikutusanalyysiä ja muita menetelmiä äh, tämän prosessin puitteissa. Jatkamme tätä toukokuuhun asti. Ja sitten etenemme tässä sen mukaan, miten lopputulokseen päästään. Ehdotuksen kehittelyyn aikataulu on erittäin tiukka, koska meidän täytyy odottaa ikan kokouksen lopputulosta lokakuun alussa. Sitten se täytyy arvioida, sitten täytyy kehittää vielä ehdotukset. Uusi lainsäädäntö täytyy hyväksyä yhteispäätösmenettelyssä maaliskuun 2018 loppuun mennessä ennen kuin seuraava aikaraja sitten tulee vastaan 31.3. Näin ollen me seuraamme erittäin läheltä ICAO-kehitystä ja ehdotuksena on sitten ja esitämme ehdotuksen välittömästi Euroopan parlamentille. Olemme optimistisia sen suhteen, että pääsemme sopimukseen, mutta siitä huolimatta teemme jo etukäteen kaikkemme, jotta voimme olla sitten valmiita esittämään nämä ehdotuksemme mahdollisimman nopeasti, kun saadaan ikä lopputulos käyttöön. Hiilidioksidipäästöt, mikä on myös erittäin monimutkainen lainsäädännön kappale. Ensinnäkin meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja saada aikaiseksi sellaisia menetelmiä, jotka lisäävät luottamusta. Olemme tietoisia siitä, että todellisen maailman hiilidioksidipäästöt eh, poikkeavat arvioiduista. Tämä otetaan jos me haluamme ottaa käyttöön harmonisoidun prosessin, niin toivomme, että vuoden loppuun mennessä näin voidaan tehdä ja silloin näitä ehtoja voidaan noudattaa. Samalla komissio pohtii mahdollisuutta todelliseksi kokeeksi se hiilidioksidipäästöjen mittaamiseksi. Ja olemme saaneet tähän jo avustusta tieteellisestä neuvonantomekanismista ja saamme sen mielipiteen myöhemmin tänä vuonna. Ja kun me olemme saaneet toteutettavuusnäkemyksen sen suhteen, että tehdään tällaisia todellisia ajokokeita, niin sitten katsotaan millä tavalla se sopii tuohon tulevaan tavoitelainsäädäntöön. Mateksen kysymys oli aivan oikea sen suhteen, että milloin tämä ehdotus esitetään. Me työskentelemme mahdollisimman paljon, jotta ehdotus voitaisiin esittää ennen kesälomaa heinäkuun puolivälissä. Miksi? Ensinnäkin, koska käymme erittäin pitkä keskustelua tästä asiasta parlamentissa. Jos LULUCF tulee samanaikaisesti ja ymmärrän, tästä esitettiin paljon kysymyksiä, niin silloin tietysti tästä tulee hankalaa. Toiseksi, koska meidän täytyy ratifioida Pariisin sopimus 21.4. Aiomme näin tehdä siis. Mutta olemme sitä mieltä, että jos Euroopan unioni ratifioi tämän sopimuksen, niin jos 55 maata sen allekirjoittaa, niin eh, silloin ne voidaan hyväksyä sitä, että Euroopan unioni, joka on kaikkein kunnianhimoisin näiden tavoitteiden kohdalla ja pyrkii täytäntöpanemaan niitä, niin ei kuitenkaan ratifioi sopimusta. No mitä nyt sitten tapahtuu? Se on se, että monet jäsenvaltiot eivät halua aloittaa ratifiointiprosessia ennen kuin ne tuntevat omat kansalliset tavoitteensa, koska se taas sitten vaikuttaa kansalliseen toimintaan. Mutta todellisuus on se, että jäsenvaltiot eivät siis aloita ratifiointiprosessia ennen kuin tuntevat tavoitteet. Me neuvottelemme jo niiden, monia niiden kanssa siitä, mitkä nämä kyseiset tavoitteet ovat, mutta haluan ensin katsoa näitä yksityiskohtia. Rekoista sitten. Edustaja Gerling kysyi tätä tällä hetkellä työstämme tällaista vektorityökalua ja pyrimme valvomaan siis ja raportoimaan tästä vuonna 2017. Tällä hetkellä olemme viemässä työtä päätökseen. Lisäksi meillä on Minusta tuntuu, että millä tavalla näitä... Mitä raskaan liikenteen ajoneuvo katsomme katsomatta tilannetta vielä ja asetamme nämä tavoitteet tulevaisuudessa. Tämänhetkinen keskustelu on sellainen, että ajatellaan, että rekat toimivat paremmin että rekat, niiden päästöt ovat vähentyneet ja niin poispäin, mutta muut maat ovat asettaneet tavoitteita ja silloin arvioidaan sitä, millä tavalla ne ovat toimineet ja mitä tapahtuu ja mitkä ovat mahdollisuudet näiden tavoitteiden asettamiseksi. Ja tämä ei ole mikään helppo keskustelu. Erityinen kysymys esitettiin, joka koski tätä käytävää, siis kattoa ja lattiaa. Me olemme suunnitelleet ets joka on markkinapohjainen ja odotamme markkinan vakausvarannon toimintaa, jotta emme puuttuisi hintoihin. Me haluamme, että hinnat nimenomaan määrittelevät investoinnit matala hiilialalla, mutta olemme luonneet mekanismi, joka edelleenkään ei ole käytössä, jonka tulisi toimia riippumatta muusta. Ja periaatteessa komission etäsjärjestelmä on muodostettu siis markkinoiden toimintapuolelta. Jos me avaamme keskustelua näistä katoista ja lattioista, joillekin katto on lattia. Keskustelu muuttuu ihan mahdottomaksi. Te näette, mitä etäsjärjestelmässä tapahtuu tällä hetkellä, kun meillä on tämä vertaislähestymistapa. Ja periaatteessa siis tuemme täysin ehdotustamme. Olemme kuitenkin ajatelleet, että tämä markkinavakausmekanismi on se tapa, jolla mennään eteenpäin, eikä se, että luotaisin näitä kattoja ja lattioita. Kerkonani puhui siitä, missä tilanteessa nyt ollaan menossa. Vuonna 2017 meillä on valvonta- ja järjestelmälainsäädäntö olemassa komission Meille on kestänyt kauan luoda nämä hiilidioksidi tavoitteet autoille ja pakettiautoille, mutta katsotaan nyt, miten se tässä edistyy. Puhuttiin myös siitä, mitä on tapahtunut louhintayhtiöille ja hiilelouhintayhtiöille – Katsotaanpa tätä ongelmaa suoraan silmiin. Pariisissa me sovimme, että pääsemme maailman, jossa alle kaksi astetta on tämä lämpötilan nousu. Mutta lisäksi pyrimme 1,5 asteeseen. Ja IPCC kutsuttiin esittämään tutkimus siitä, mitä 1,5 astetta merkitsisi. Se on hyväksynyt tämän pyynnön Joten vuonna 2018 se esittelee kertomuksen siitä, mitä tuo 1.5 tarkoittaa. Joka tapauksessa Pariisissa olemme sitoutuneet tähän 2020 tavoitteeseen. ja vuosisadan puolivälin strategiaan heti kun meillä on vuonna 2018 IPCC-kertomus, niin komissio aikoo analysoida sitä, mitä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia tällä suunnitelmalla on koko Eurooppaan. Tässä ei luoda pelkästään mitään tavoitteita, vaan siinä analysoidaan kaikkia niitä muutoksia, joita täytyy ottaa käyttöön taloudessamme, jos aiomme tuottaa energian ja sähkömme vihreistä lähteistä. Tällä on valtavia taloudellisia vaikutuksia, sitä täytyy analysoida. Eli teemme erittäin huolellisen tutkimuksen vuonna 2018, jotta voitaisiin sitten YK vuonna 2020 esitellä tämän vuosisadan puolivälin strategiamme, joka koskettaa siis kaikkia eri toimialoja. Ja siitä syystä me työstämme tätä tilannetta myöskin komissaari Kataisen kanssa. Sitä, millä on vaikutuksia silloin työpaikkoihin ja kasvuun. Tämä ei ole pelkästään yhden alan työ, vaan koko komission kattava työ, jossa työskennellään yhdessä projektitiimeinä ja tapaamme usein tämän asian parissa. Hyvin monimutkainen työ ja siihen kuluu paljon työaikaa ja ehdottomasti komissaari Hillen kanssa myös. Mutta tämä ei ole pelkästään pankkeihin liittyvä ongelma, vaan koko talousjärjestelmään liittyvä ongelma, sillä jos jos vähennetään hiilikäyttöä taloudessa, niin se vaikuttaa kaikkiin eri toimialoihin ja se mahdollistaa myös, tarjoaa myös erittäin paljon suuria mahdollisuuksia. kun esitämme tuon strategian YKssa, niin me tarvitsemme valtavan määrän rahaa, jotta voimme tästä selvitä. Nämä ovat samalla valtavan isoja haasteita, joihin meidän täytyy vastata. Stefania Torresille. Me täytyy kyllä todeta, että olen komissaari, joka olen tottunut vastaanottamaan kaikkia eri osapuolia ja olen seurannut myös tätä avoimuusstandardia neuvoston suhteen. Voitte katsoa pöytäkirjasta kaikista kokouksista, joita olen pitänyt. Ne ovat saatavilla kaikille Euroopan parlamentin jäsenille. Ja lisäksi minä tapaan myös ympäristökansalaisjärjestöjä aivan säännöllisesti. Meillä on selkeät aikataulut ja esityslistat. Tietysti tapaan kaikkia. Tietysti tapaan myöskin uusiutuvien energialähteiden tuottajia, kuluttajajärjestöjä, ammattiyhdistysliikkeitä, kaikkia niitä, jotka tulevat minun ovelleni koputtaminen. Jos näkisitte sen määrän kokouksia, joita meillä komissiossa on ollut, ymmärtäisitte, että olen komissaari, joka itse asiassa seuraa tällaista avointen oven politiikkaa. Miksi? Koska olen sitä mieltä, että meidän täytyy olla yhteydessä yhteiskunta, meidän täytyy ymmärtää sen huolenaiheet, meidän täytyy olla tietoisia siitä, millä tavalla jokainen toimiala hoitaa parhaiten oman tehtävänsä. Ja jos te kritisoitte minua tästä, niin teillä on kaikki oikeus tehdä näin, mutta jos näkisitte, mitä olen tehnyt viime vuonna, jos näitte, mitä olen tehnyt, olen matkustanut ympäri maailman, jotta löytäisin yksimielisyyden, niin saisin aikaiseksi koalition, joka pyrkii korkeisiin tavoitteisiin, joita Pariisissa asetettiin. Sitä olen tehnyt tässä vuoden ympäri. Ja se, mitä tänä vuonna teen, on, että pyrin täytäntöön panemaan tarpeellista lainsäädäntöä, että voidaan päästä näihin Pariisissa asettamiimme tavoitteisiin. Kaikilla näillä aloilla siis olen ollut aktiivinen. Ja se on minun työni ja näin olen pyrkinyt koko ajan tekemäänkin. Kaikilla eri aloilla siis. Se, mitä Espanjassa tapahtuu, sen te tunnette, mutta katsokaa sitä lainsäädäntöä, jota olen ehdottanut. Katsokaa, mitä minun asiakirjoistani löytyy. Katsokaa, mitä uusituista energialähteistä löytyy. Me pyrimme pääsemään tavoitteisiimme. Ja sitten Harborilla. voin vain toistaa sen, mitä sanoin teille kun pyrimme kehittelemään näitä vuosisadan puolivälin strategioita aloitamme työmme vuonna 2018 ja sitten meillä on tämä arviointiprosessi ja sen jälkeen päätöksiä tehdään. LULUCF. Sen pitää tietysti olla myös mukana Ja samalla meidän täytyy varmistaa ympäristöllinen koskemattomuus, sillä jos mitään rajoja LULUCFlle ei laiteta, niin silloin tilanne on huono. Ja se merkitsee sitä, että me asetamme katon niille miljoonille tonneille hiilidioksidia, jota syntyy LULUCFstä. joiden avulla voidaan sitten vaihtoehtoisesti rajoittaa päästöjä toisilla aloilla. Tormas puhui kilpailukyvyn vähenemisestä maataloudessa. LULUCF-ehdotus on tulossa ja olemme jo solmineet sopimuksia komissaarin kanssa Ja näin otamme ehdottomasti huomioon maataloustoimialan huolenaiheet. Ja vaikutusanalyysistä kaikki se työ, mitä minä teen komissaarina, siinä kiinnitän paljon huomiota siihen, että sidosryhmikin kiinnittää huomiota. Lisäksi Vaikutusanalyysit ovat tärkeässä asemassa, eli teemme erittäin huolellisia vaikutusanalyysejä. Meille menetään paljon aikaa tämän valmisteluun. Olemme myös esittäneet erilaisia skenaarioita ja otamme huomioon näiden ehdotusten toteutettavuus. Haluamme yhdistää toteutettavuuden korkeisiin tavoitteisiin. Ja siitä syystä meidän täytyy pohtia tietyn politiikan vaikutuksia. Meillä on siis sidosryhmäkeskustelu ja sitten nämä vaikutusanalyysit tässä olemassa. Kiitoksia oikein paljon. Ennen kuin aloitan toisen kierroksen, haluaisin muistuttaa kollegoille, että meillä on 19 puheenvuoropyyntöä. Eli pyytäisin kaikkia puhumaan mahdollisimman lyhyesti, jotta voisimme noudattaa aikarajoja. Aloitan Ivo Beletista. Thanks very much. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenelle ja toista sitä, mitä on jo sanottu. Mutta kun puhumme äh, Musta kun päästökaupasta odotamme ehdotustanne äh, heinäkuussa. Äh, tässä on kyllä yhteys päästökaupan ja muun kuin päästökaupan välillä ja joskus 2017 me tulemme yhdessä tekemään päätöksen näistä kahdesta. Tätä ei pystytä välttämään. Ja huomaat täällä salissa, että halutaan enemmän kunnianhimoa äh, muulla kuin päästökauppa alalla ja silloin olisi enemmän liikkumavaraa päästökaupassakin ja on kyllä varmasti todella vaikeaa päästä yhteisymmärrykseen kaikkien jäsenvaltioiden kesken äh, nopeassa menettelyssä ennen kesää, mutta Peter Liise Matias Groote puhuivat ilmailusta, me tuemme heidän vetomustaan erityisesti Äh, mitä tulee EUn sisäisiin lentoihin ja myöskin äh, kun on kyse raskaista hyötyajoneuvoista, äh, joten todella tuemme teidän nopeaa menettelyä muussa kuin päästökauppa-alalla. Ja sitten sementistä lyhyesti, koska sementtialalla on tapahtunut kehitystä niin, että hiilidioksidia absorboidaan äh, uusissa innovatiivisissa hankkeissa eikä niinkään päästetä vapaaksi. Joten olisi mielenkiintoista katsoa näitä innovointeja, äh, koska äh, tällä hetkellä niitä ei voida huomioida päästökauppajärjestelmässä. Ei saa lisää oikeuksia, jos absorboi äh, hiilidioksidia, joten äh, mikä näkemys teillä on näistä äh, innovatiivisista kehityksistä, suuntauksista sementtialalla? Edustaja Paulucci, kiitoksia puheenjohtaja. Tavoite vähentää hiilidioksidia, jotka määriteltiin Pariisissa, riippuvat huomattavasti päästökauppajärjestelmästä. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia, hyvä komission jäsen, kyllä, mutta meidän täytyy myös katsoa ongelmia suoraan, jotta voisimme edetä nopeasti. Haluaisin puhua niistä vääristävistä vaikutuksista, joita päästökauppajärjestelmällä on sisämarkkinoille. Te puhuitte jo hiilivuodosta. Mitä näin vuosina on tapahtunut? Otetaanpa terästeollisuus esimerkiksi. Jotkut valtiot antoivat tukea e, yrityksiä, toiset eivät. Ja tällä tavoin syntyi selkeä vääristymä kilpailussa, koska päästökauppa e, sääntöjä pantiin eri tavoin täytäntöön eri valtioissa. Italian e, kilpailuviranomaisen mukaisesti on selvästi sellaisia yrityksiä, jotka hyötyvät kansallisista tukijärjestelmistä. Mikä meillä nämä paradoksimme on? kansallisesti jaetaan näitä tukia eri tavoin riippuen budjetista. Tällä on myös kielteisiä vaikutuksia BKT ja näiden jäsenvaltioiden taseeseen. Näin ei voida jatkaa, jos halutaan todella saada aikaan todellinen energiaunioni. Euroopan unioni on äh, ilmaissut näkemyksensä päätöslauselmassa, vaikka äh, tämä ei parlamentin toimivaltuukseen suoraan kuulunutkaan. Meidän äh, voidaanko nämä tähän asti syntyneet vääristymät korjata ja miten aiotte toimia? Kiitoksia. Sitten edustaja Wisniewska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Euroopan terästeollisuus on nyt hyvin vaikeassa tilanteessa. Hinnat ovat hyvin matalat Kiinan markkinoilla ja sieltä tulevilla tuotteilla ja yksi monista syistä näille matalille hinnoille on se, että Kiina ei ole sitoutunut ilmastopolitiikkaan. Ei vaikuta siltä, että Kiinassa tapahtuisi päästöjen vähentämistä. Se, että Kiina saisi markkinatalousmaan aseman aiheuttaisi tilanteen, jossa Eurooppa ei voi suojella itseään epäreilua kilpailua vastaan Kiinasta. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne. Mitä mieltä olette siitä, että Kiinaa pidettäisiin markkinatalousmaana? Mitkä olisivat tällaisen päätöksen seuraukset? Onko komissio tarkastellut Kiinan sitoumuksen ilmastopolitiikassa? Kiitoksia edustaja Meissner. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen, koska minun on vähän 12 jälkeen lähdettävä. En voi vastaustanne kuulla, ne, mutta avustajanne varmasti sen kuuntelee. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy liikennealaan. Puhuitte sekä tieliikenteestä että ilmailusta, mutta ette te puhuneet meriliikenteestä laisinkaan. Pariisissakin meriliikenne jätettiin täysin ulkopuolelle. Mitä ajattelette eh, meriliikenteen päästöjen vähentämisestä ja onko teillä yhteyksiä IMOon? Tämä on ensimmäinen kysymys ja toinen kysymys on eh, ilmastolle eh, valtameret ja meret ovat erittäin tärkeitä. Ne sitovat hiilidioksidia ja luovat happea ja siksi on tärkeää nekin ottaa huomioon, joten mm, millainen rooli valtamerillä ja merillä teidän mielestänne on, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa? Kiitos. Edustaja Auken. Ja tale dansk. Øh. Kiitoksia. Puhun tanskaa. Det er langt fra, det er langt fra en selvfølge, at brugen af... Ei ole itsestäänselvää, että biomassan käyttäminen tai polttaminen on kestävää tai hiilidioksidineutraalia. Itse asiassa se voi olla jopa huonompaa kuin hiilen polttaminen, mutta biomassa kysyntä on aivan liian suurta. Ja useat EU-maat näyttävät pohjaavan kestävän, kestävän energiasuunnitelmansa nimenomaan biomassaan. Vaarana siis onkin, että tämä työntää koko energiamarkkinat tilanteeseen, jossa mm, ehkä poltetaan peltoja tai metsiä, jotta saadaan nopeasti biomassaa käyttöön. Ja se olisi ehkä kaikkein huonoin asia, jota ikinä voitaisiin tehdä, kun ajatellaan kasvihuonekaasupäästöjä, sillä siinä tätä kiertotilannetta ei synny, jossa hiilidioksidia sidotaan ja päästetään ilmaan yhtä nopeasti samassa tahdissa. Tärkeää on siis se, että komissio <clears throat> tässä kohdin voi luvata, että kestävyysperiaatteet, jotka otetaan biomassan kohdalla käyttöön, otetaan myös huomioon. ne vaikutukset, joilla on selkeät kielteiset vaikutukset hiilidioksidipäästöihin ja maankäyttöön toivon, että tänään lupaatte sen, että meillä on erittäin tiukat kriteerit biomassan käytölle, mahdollisimman tiukat tai yhtä tiukat kuin biopolttoaineissa. Thank you very much. Mr. Kiitoksia. Eh, edustaja Jean-François Jacques. Monsieur le commissaire. Hyvä komission jäsen, 10. maaliskuuta komissio julkaisi kertomuksen iluksista eli maankäytön muutoksista ja biopolttoaineesta Euroopan unionissa. Tässä kertomuksessa komissio oli IASAan, Ecofisin ja IFOTECin näihin kolme asiantuntijaa luottanut äh, biopolttoaineiden investoinnit äh, kärsivät tästä, vaikka tämä sektori voisi luoda miljoonia työpaikkoja erityisesti maaseutualueella ja auttaa maaseutualueiden elävänä pitämistä. Komissio myöskin puhuu Mercosurin kanssa tehtävästä vapaakauppasopimuksesta ja metanolin mukaan ottamisesta tähän sopimukseen. Komissio puhuu myöskin 600 äh, miljoonan tonnin metanolista vuosittain. Tässä kauppasopimuksessa komissio siis rajoittaa biopolttoainemahdollisuuksiamme ja tuo valtavat määrät metanolia näistä maista, vaikka ei lukiet millään tavalla kontrolloida näissä maissa. Voisitko selittää hiukan, mikä logiikka tämän päätöksen taustalla on? Kiitoksia, edustaja Groste. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Legislatif à Kiitoksia, kiitoksia komissaari tästä lainsäädännön esittelystä. Olemme erityisen tiukkoja sen suhteen, että keskitämme nämä ponnistuksemme ja valvomme tietyn teollis- tiettyjen teollisuuden alojen kilpailukykyä, jotka jo tässä mainittiin kertokäteen. Haluaisin esittää teille kysymyksen teknologiasta, joka on vielä kokeiluasteella. Energiakulutuksessa uusiutuvan energialähteiden lisääminen käyttö, siinä vaikeuksia aiheuttaa tuuli- ja aurinkoenergian kausivaihtelut – Tällainen uusi teknologia mahdollistaa sen, että tuulisähkö voidaan synteesin avulla sitten konvertoida niin, että se voidaan uudelleen syöttää kaasuverkostoon ja näin se saadaan käyttöön. Ensimmäinen kokeiluasteella oleva yksikkö on Ranskassa laitettu Marsin lähelle satama-alueelle. Ja haluaisin tietää, mitä mieltä te olette tästä teknologiasta, joka siis on edelleen aivan kokeiluasteella. Ja olisitteko valmiita tukemaan tämä tyyppistä teknologiaa? Thank you very much. Miss Cabezon. Ja, señor presidente. Gracias, señor Cañete. Kiitoksia. Kiitoksia. Puhun ihan nopeasti, koska paljon aikaa ei ole sanoitte aivan oikein, että haluaa, teillä on tämä Pariisin kunnianhimoinen sopimus ja nyt se on toteutettava ratifioinnin jälkeen ja nyt tarkistetaan tätä tärkeää energiatehokkuusdirektiiviä, kun katsotaan uusiutuvia energiamuotoja. Kuitenkin odotukset eivät ole niitä, mitä meillä aluksi ole. Millaisia ehdotuksia aiotte tehdä, jotta tämän tavoitteen, jonka äh, aluksi itsellemme asetimme, voimme saavuttaa, koska olemme siitä kaukana? Ja sitten puhuttiin myöskin äh, ilmailu liikennealasta. Liikennealalla eh, on tarpeen ei vain katsoa, millaisia päästöjä eh, sieltä syntyy, vaan myös mitä voidaan tehdä – kyllä tässä on jotain tehtävä, ei vain äh, päästökaupan yhteydessä. Ja sitten kuluttajista kysymys. Äh, tiedonanto viime äh, vuoden joulukuulta osoitti, että yli 50 prosenttia pienten tavallisten kuluttajien sähkölaskusta ovat veroja ja maksuja. Polttoaineiden hinnat ovat laskeneet, mutta tämä ei ole näkynyt kuluttajahinnoissa. Eikö verotusta pitäisi yrittää jotenkin soveltaa? Oletteko tätä käsitelleet? Olisi kyllä tarpeen, että meillä olisi konkreettisia toimenpiteitä energiaköyhyyden torjumiseksi niin, että tavallisen kuluttajan sähkölasku ei kasva. Olitte maatalousministeri ja halusitte joustavuutta tälle alalle, mutta eikö ole tarpeen, että tekisimme myös jotain innovaation kautta, että autamme e, maataloutta innovaation emmekä vain joustavuuden kautta? Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen, kiitokset tästä esityksestänne tänään. Puhuitte maanviljelyksestä ja todellakin maanviljelys on yksi niitä sektoreita, jotka kärsivät hyvin paljon ilmastonmuutoksista ja vaikeista sääolosuhteista. Kuitenkin maa viljely voi olla myöskin moninkertainen vahvuus. Ensinnäkin kestävää tuotantoa voidaan kasvattaa, vähentää päästöjä käyttämällä resurssitehokkaampia keinoja mutta toisekseen myös siksi, että meidän pitäisi keskittyä paljon enemmän siihen, että tuotamme elintarvikkeita ilmastoystävällisellä tavalla. Meidän pitää luoda sellaisia viljelykasveja, jotka kasvavat ähm, paremmin. Tässä voimme käyttää patentteja kolmannekseen. Maanviljelyksellä voi olla myöskin tärkeä rooli, kun hiilidioksidipäästöjä sidotaan. Maanviljelys on yksi niitä harvoja sektoreita, jotka tähän pystyvät. Mutta jo voisimme tämän kolminkertaisen hyödyn kantaa, me tarvitsemme innovaatioita ja tilaa innovoinnille. Esimerkiksi kun luomme sääolosuhteita paremmin kestäviä viljelylajeja, näin tapahtuu, mutta me voimme myöskin erilaisilla keskittämistoimilla saada parempia tuottoja esimerkiksi lannoitteiden käytössä. Meidän pitää keskittyä myöskin parempaan laatuun ja hiilinielujen käyttömahdollisuuksiin. Haluaisin kuitenkin kuulla, jätettekö te tilaa tällaiselle yrittäjyydelle ja näille ratkaisulle niin, että voimme todellakin niihin maanviljelyksessä turvautua. Paljon kiitoksia edustaja Lins. Vielen Dank. Ich habe ähm, eine Frage ähm, aus dem Bereich Verwirklichung der Energie. Union und beziehe mich da insbesondere auf den Wunsch. Energiaunioni edistyssä komission toive saada aikaiseksi kaasumarkkinat. Puhuitte myös siitä, että aiemmin tänä vuonna tiedotitte siitä. Näistä, näistä kaasuterminaalista, mutta en ollut ihan varma siitä, että puhutteko uusista terminaaleista vai puhuitteko näistä olemassa olevista terminaaleista tämän tyyppiseen käyttöön? Mikä siis on teidän preferenssinne? Ja mikä on teidän reaktionne jäsenvaltioiden näkemyksiin tässä suhteessa? Sitten Iranin vierailullanne viime viikolla kävitte korkean edustajan kanssa Iranissa. Haluaisin tietää, mitä tuloksia sieltä on saatu aikaiseksi, kun keskustelut tähän kaasusta ja kaasutoimituksista Eurooppaan. Jolainen. Yeah, uh, Commissioner, I just come from a conference about the role Hyvä komission jäsen, minä olen ollut konferenssissa, jossa käsiteltiin Euroopan unionin Kiinan kansalaisten roolia ilmaston suojelemisessa ja meillä oli kokonainen kappale ei-valtiollisten toimijoiden roolista. kuinka me voisimme toimia niin, että alueet, kaupungit eh, ja muut ei-valtiolliset toimijat olisivat ympäristön suojelussa mukana. Ja sitten toinen kysymykseni liittyy biotalouteen. Hyvin paljon tapahtumia järjestetään nyt eh, biotalouden osalta. Meillä on Kiinan, Euroopan unionin, Yhdysvaltain tapahtumia ja biomassaakin ensimmäisen sukupolven biomassaa. Ehkäpä toisen sukupolven, kolmannen sukupolven biomassaa on tulossa, jos me tarkastelemme erilaisia tuotantoja. Ehkäpä biotalous voisi olla tulevaisuutta. Mitä mieltä olette tästä? Thank you very much. Paljon kiitoksia. Selimovic, olkaa hyvä. Eh, kiitoksia komissaari, kiitoksia siitä, että tämän paikan päälle. Valitettavasti en voi jäädä paikalle kuulemaan vastausta, olen pyytänyt avustajani kirjoittamaan sen. Haluaisin kysyä todellisuuden ja poliittisen toiminnan välisestä kuilusta. Kuten kaikki tiedämme, aion antaa tästä nyt esimerkkejä, kuten kaikki tiedämme, hiilen käyttö on yksi kaikkein haitallisimmista ilmastolle. Samalla kukaan ei ole valmis luopumaan sen käytöstä. Olemme saaneet nähdä, että esimerkiksi Vattenfall aikoo myydä Saksan hiilen tuotantonsa sellaiselle, joka käyttää sitä vielä enemmän. Millä tavalla tämä sitten vaikuttaisi meidän ilmaston paranemisemme? Toiseksi Nord Stream 2. Kaikkihan tiedämme, että tässä ei ole pelkästään eurooppalainen ilmaston tavoite ja meidän tavoitteemme, vaan myös eurooppalainen energiaturvallisuus on kyseessä. Kuitenkin komissio yrittää esittää, ettei tämä ole ollenkaan poliittinen kysymys, eikä anna sen edes olla esitysistolaisilla. Millä tavalla tämä on realistista, kun puhutaan meidän ilmastotavoitteistamme? Sitten kun puhutaan liikenteestä, me tiedämme, että autoalalla äh, vuodesta 90 eteenpäin ovat päästöt lisääntyneet. Kuitenkin on valtava poliittinen peli, että tällaisia Blue Drive Emissions järjestelmää ottaa käyttöön. Kysymys on, Eikö tämä kuilu poliittisen toiminnan ja realismin välillä ole hiukan liian suuri? Miss eh, Kiitoksia, edustaja schreier Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella komissaaria tästä hienosta ilmastosopimuksesta. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen maataloudesta. Tehän puhuimme myöskin komissaari Hoganin kanssa, kuten tiedätte, Alankomaissa 8,5 prosenttia puuttuu tästä uusiutuvien energialähteiden tavoitekäytöstä, joka pohjautuu tietyn direktiiviin. Hiilidioksidiköyhät bioenergiat ovat yksi tärkeistä syistä tähän. Uusiutuva ja ympäristöystävän on tärkeää, mutta yhä useammin valittaa siitä, että ei tueta sellaisia öö, installaatiot, jotka esimerkiksi ottavat romua vastaan. Millä tavalla Euroopan komissio aikoo ratkaista tämän ongelman? Eikö jäsenvaltioiden tulisi pyrkiä monimuotoisuuteen, kun puhutaan uusiutuvista energialähteistä? Aurinko- ja tuulienergiakin biokaasu ja bioenergia tarjoavat valtavia mahdollisuuksia. Se on ilmastoympäristö ja sopii hyvin kiertotalouteen. Ja toinen lyhyt kysymys minulta koskee energi- passiivisia tai energianeutraaleja asuntoja. puhuttu energianeutraalista asunnoista ja ne maksavat 25 000 enemmän. Mistä tämä raha otetaan? Eikö meidän pitäisi tukea kansalaisia paljon enemmän ja antaa kansalaisten uudistaa omia asuntojen? Silläkin olisi merkitys. Sillä tavalla voidaan säästää hyvin paljon. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, edustaja Zorinjo. Muito boa tarde, senhor comissário. Eu queria ouvir a sua opinião sobre uma questão. Kiitoksia. Olisi mukava kuulla kantanne eilen esittämään kysymyksen, jonka esitin komission jäsen Velalle. Tämä uusi ohjelma, jonka mukaan 150 miljardia euroa vuoteen 2020-2025 mennessä Euroopan maat tarvitsisivat uusia sääntöjä noudattaakseen. Ähm, minä en ole aivan varma nyt Espanjasta, mutta 15 miljardia ilmeisesti tarvittaisiin investointeja ja vain 3,5 on olemassa. Meillä on myöskin ollut tiettyjä tapahtumia Espanjan ja Portugalin rajalla hiljattain. Aina kun on jotakin hankaluuksia, Lissabonin toimitusvarmuus tulee esiin. Luonnollisesti myöskin ilman ja vedenlaatu on hyvin tärkeitä kysymyksiä. Jos me emme varmista sitä, että nämä turvallisuus kulut pystymme kattamaan ja ympäristösuojelukulut. Eikö tämä vaikuta jollakin tavalla, kun tuloksiin, kun te teette vaikutusten arviointia. Tässä pohdin esimerkiksi Arabian niemimaata ja Afrikkaa. Talouden mallit ja linkit näiden alueiden välillähän olisivat paljon vahvemmat. Eikö olisi parempi, että me kaikkia näitä vaikutuksia voisimme arvioida? Kiitoksia. Edustaja Ayuso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä komission jäsen kunnianhimoista suunnitelmastanne, jonka meille juuri esittelitte. Minulla olisi vain seuraavat kysymykset, jotka jo osittain on kysyttykin, mutta ehkäpä minä nyt tässä toistan itseäni, mutta on eräs aihe, joka huolestuttaa minua kovasti, kuten monia muitakin. Te sanoitte, että Kiinalaisesta teräksestä pitäisi äh, kerätä tullimaksuja ja sitten valtio tuet niille äh, aloille, jotka kärsivät äh, ilivuodosta. Oletteko tässä tehneet vaikutusten arviointia ja sitten maatalous. Alankomainen kollega tästä jo puhuikin. Mainitsitte naudanliha-alan. millaisia kustannuksia syntyy elintarvikkeiden kuljetuksesta, jotka, elintarvikkeiden, jotka ovat äm, mukana sopimuksissa kolmansien maiden kanssa, miten näitä matkoja voitaisiin välittää? Focus. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen Kaniete. Te keskityitte puheenvuorossanne kuljetuksen liikenteen liikenteeseen ja erityisesti rekka-autoihin ja niiden päästöihin ja siihen, missä roolissa ne ovat tässä direktiivissä. Mutta äm, nyt ä, aivan toisenlaiseen ratkaisuun vaikuttaa olevan suuri yhteisymmärrys siitä, että sähkö saattaa olla puhtaan energian lähde tulevaisuudessa, myöskin kestävä sellainen erityisesti kuljetus- ja liikennealalla. Kuinka komissio aikoo priorisoida tätä mahdollisuutta ja taata sujuvan siirtymän uuteen malliin, kun ottaa huomioon, että liikennesektori on melkoisen hajanainen Euroopan unionissa ja onko teillä myöskin autoja koskevaa pidelle, pidemmälle menemää hiilisäädäntöä tulossa? Kiitoksia. Meillä oli muita puhujia, joten seuraavaksi komission jäsen voi vastata moniin kysymyksiin. Mr. President, eh, Mr. Eh, Mr. Bellet eh, pointed out that link e puhui siitä, että päästökauppa ja muu kuin päästökauppa-alat pitäisi yhdistää. Komissio on yrittänyt ensin käynnistää tämän päästökauppajärjestelmän ja toiseksi tämän direktiivin. Me emme tiedä, pääsemmekö yhteisymmärrykseen päästökaupasta vai ovatko jotkut katsoa, mikä on tulos jossain ja tasapainottaa tuloksia jossain muualla, mutta päätöehdotukset on tehtävä yksittäin eikä globaalisti. Politiikka on politiikkaa ja asioita voi tapahtua jälkeenpäin. Voi myös käydä, että neuvosto puuttuu asiaan viimeisessä vaiheessa, mistä ei ole vielä päätetty. Minä yritän saada aikaan sopimuksia jokaisen ehdotuksen omien merittien pohjalta, enkä saada aikaan yhteiskeskustelut, jotka tekevät asioista paljon monimutkaisempia ja silloin on vaikea saada aikaan tasapainoa. Mutta ymmärrän kyllä politiikan tässä taustalla ja Kaikki katsoivat, mistä neuvoteltiin lokakuun neuvostossa ja mikä sen tulos on. Siksi pidän lokakuun neuvostosta niin kovasti kiinni kuin mahdollista. Mutta parlamentti on suvereeni ja tekee oman päätöksensä. Sitten tiedonannossa terästeollisuudesta komissio viittasi erityisesti hiilen talteen ottoon uusien teknologian käyttöön. Me ymmärrämme kyllä huolet mutta kun teemme ehdotuksemme, katsoimme em, eh, parasta tai käytännöitä, energiaintensiivisyyttä ja muuta. Jokaisella alalla omat erityispiirteensä. Ja me ymmärrämme, Ja jos jollain on vaarana olla äh, olematta ensimmäisessä ryhmässä, no tällä alalla on tietenkin myös kilpailua. Me tarkastelemme tätä innovaatioasia ja horisontti 2020. Ja tämä kaikille niille jäsenille, jotka puhuvat innovaatiosta. Meidän on keskittävä niihin teknologioihin, joita me tarvitsemme tulevaisuudessa. Hiilen talteenotto ja varastointi, energian varastointi, Rova Grostet sanoi Äh, puhui kaasusta ja sitten akut, miksi äh, Eurooppa ei ole tässä etuasemassa, kun olemme sitä menneisyydessä olleet, joten koordinoin komissiota, että keskitymme paremmin innovaatioon ja niihin asioita tarvitsemme. Meillä on suuri ongelma teräsalalla. Pääongelma ei ole hiilen hinta päästökauppajärjestelmässä, koska tähän asti kaikki päästöoikeudet on ollut katettuna. Ja nyt valitettavasti meillä on tämä Kiinan kapasiteetti, energian korkea hinta Euroopan unionissa, se on korkeampi kuin kilpailijoillamme. Nämä ovat niitä pääasioita, joita komissio yrittää ratkaista. Uusi markkinasääntelyt sähkölle. Yritämme saada aikaan kilpailukykyisemmät markkinat ja enemmän kilpailua sähkö- ja kaasumarkkinoilla. Jankowska kysyi markkinatalousasemasta. Komissio analysoi kaikkia seurauksia, mitä Kiinan markkinatalousasemalla voisi olla. Meillä on tiedonanto erityisesti teräksestä ja katsomme tätä kokonaiskuvaa Kiinan markkinatalousasemasta. Edustaja Meisner puhui liikenteestä, en ole puhunut meriliikenteestä, se on totta. Ja IMOlta haluaisimme myös valvontaraportteja ja selkeitä sääntöjä, mutta meidän on saatava aikaan sopimus ja toivottavasti tuo sopimus onnistuu, koska me teemme kaikkemme, jotta ennen COP-kokousta Marrakeshissa saataisiin aikaan tuloksia ikaossa. Tämä olisi erittäin hyvä, eh, jos saisimme imossa ja ikaossa sopimuksen aikaiseksi. Tämä ajatus valtameristä ja meristä, sen otan huomioon, teen yhteistyötä komissio ja sen Vellan kanssa myös tässä asiassa. Sitten kysymys biomassasta, jos ymmärsin oikein. Biomassa on erittäin tärkeä rooli ja kun vieraili joissain maissa, niin Viamossa nostettiin päähuolenaiheen esiin. Olen tehnyt yhteistyötä tässä asiassa komission jäsen Hoganin ja Vellan kanssa ja sitä käsitellään uusiutuvien energiamuotojen direktiivissä vuoden 2016 lopussa. Me tulemme varmastikin oppimaan menneisyyden virheistä emme halua toistaa tätä edestakaisin liikettä ensin äh, ehdottaa, että kannattaa investoida ja sitten palata taaksepäin. Biomassa on ilmiö, jota meidän on sovellettava tulevaisuudessa, jos se on niin kestävää kuin me ajattelemme. Meidän on varmistettava sen ympäristön kannalta sen haittaamattomuus. Ja sitten täällä puhuttiin myös ilukista. Rova Grostet puhui kaasusta, e-, energiasta, energiasta kaasuksi. Me käytämme kaikenlaisia innovaatioita, joiden avulla voimme kehittää uusiutuvia energiamuotoja ja e, varastoinnin avulla e, tasoittaa uusiutuvien energiamuotojen saannin epäluotettavuutta. On tärkeää, että saadaan aikaan varastointikapasiteettia, mutta siirtyminen alhaisen hiilen talouteen on asteittaista ja kaasua ja muuta energiakin on vielä käyttävää tulevaisuudessa. Edustaja Capeson sanoi, että liikenneala on erittäin tärkeä. Mehän annamme myös eh, kertomuksen integroidun liikennealan eh, hiiliriippuvuuden poistaminen, eh, älykkäät liikennejärjestelmät, itsenäisten ja puhtaiden ajoneuvojen kehittäminen. Kaikki nämä asiat ovat tärkeitä, jotka on toteutettava, mutta avainroolissa tässä on innovaatio. Toimivat liikennejärjestelmät ei vaan ei vaan moottoriajoneuvoissa, vaan koko liikennealalle. Ja tämä kertomus, jonka teemme tänä vuonna, huomioi tämän myös sitten sähköautojen kehitys. Se on tärkeä. Monethan ovat puhuneet tästä sähköisestä liikkuvuudesta meiltä puuttuu latausinfrastruktuuria ja tähän asiaan on ensin puututtava. Yksi elementti, jota pohdimme, on rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisessa, että jokaisessa uudessa rakennuksessa ja uudessa remontoidussa rakennuksessa pitäisi olla tällainen lataus piste. Menkääpä esimerkiksi tämän parlamentin parkkitaloon ja katsokaa, että kuinka paljon latauspisteitä siellä on. Entäs supermarketit ja muut? Moottoriteillä meillä on nyt ohjelma Ranskassa, Portugalissa ja Espanjassa, että olisi tällaisia latauspisteitä moottoriteiden varrella. Se on mielenkiintoinen ohjelma seurattavaksi. Meidän on tämä ongelma ratkaistava. Sitten Erra Limperiksiltä oli kysymys kaasujen sisämarkkinoista. Meidän on saatava huoltovarmuus ja sitä varten meidän on monipuolistettava reittejä ja tarjoajia. Meidän on LNG-kaasustrategia, nesteyty maakaasun strategia ja haluamme te- luoda yhteyksiä niin, että hyödynnetään kaikki se potentiaali, joka hetkisellä äm, laitoksilla on. Muitakin tullaan rakentamaan niin, että meillä on globaali nesteytyneen maakaasun ohjelma. Kun menin Iranin tällä viikolla, niin viesti, jonka Iranista sain, oli, että putkikaasun tuominen Eurooppaan on vaikeaa, koska neuvottelut transitmaiden kanssa on ovat monimutkaisia, pyytävät kauttakulkumaksut ovat korkeita. Me pitivät nesteytettyä maakaasua äh, nopeampana ratkaisuna, koska Iraniin aiotaan rakentaa, rakentaa kolme nesteytetyn maakaasun äh, asemaa ennen vallankumousta ja sanktioiden takia rakennus keskeytettiin, mutta nyt he haluavat sitä jatkaa. Sitten Kaikissa ohjelmissa, me Horisontti 20, 20 ja muussa me edistämme innovointia ja eh, meidän on antava operaattoreille selvät viestit niin, että heillä pystyvät investoimaan uuteen teknologiaan. Sitten oli kysymys Nord Streamin hyväksynnästä. Nord Stream on putki, joka ei ole eh, huoltovarmuustavoitteiden mukainen. Euroopan unionissa 80 prosenttia kaasusta tulisi Venäjältä yhtä reittiä pitkin. Tämä menee juuri päinvastaiseen suuntaan. Ukraina on transitmaa, joten meidän on varmistettava läpikulku Ukrainan kautta ja kaikki eurooppalainen lainsäädäntö, oliko se ympäristölainsäädännöstä, julkista hankinnoista tai muusta, niin niitä pitäisi soveltaa sillä osuudella, joka rakennetaan Euroopan unionissa. Sitten äh, kysymys Era Sorinjolta äh, tästä ydinlaitoksista äh, ja tämä on ihan faktapohjainen raportti. Toisaalta turvallisuus on jäsenvaltioiden käsissä ja komissio yrittää vain soveltaa, toteuttaa tämä direktiivi. Meillä on kolme uutta direktiiviä. Me teemme stressitestejä Fukushiman jälkeen. Me myös päivitämme turvallisuutta, mutta kansallisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä keskenään. Komissio seuraa ei vain tätä ydinvoimalla, josta te puhuitte, vaan on muitakin voimaloita Luxemburissa ja Baltian maissa, joten me tiedämme tämän huolen ja me olemme luoneet kunnianhimoisinta alakohtaista lainsäädäntöä varmaankin maailmassa ja yritämme nyt pyytää jäsenvaltiota soveltamaan sitä. Pilara Rajuso esitti kaikkein vaikeimmat kysymykset ja me huomaamme nämä kaikki ongelmat ja työskentelemme niiden parissa. Ja sitten edustaja Talli. En nyt enää saa omasta käsialastani selvää. Oli vielä yksi kysymys veroista ja kysymys, mitä komissio tekee sähkön suhteen ja sähkön hintojen suhteen? Me yritämme luoda markkinat, jossa energia voi liikkua ilman esteitä. Ja tätä varten meidän on arvioitava tuotantokapasiteettia ei kansallisella vaan alueellisella tasolla. Ja sitten jos kapasiteettitukimenettelyä tarvitaan, niin niin meidän on poistettava säännellyt hinnat tulevaisuudessa. Mutta edustaja Kaleson sanoi myös, että meidän on ratkaistava energiaköyhyysongelma. Varapuheenjohtaja Shevchovic on perustanut työryhmän, jossa on useita komission jäseniä, jossa katsotaan, miten voisimme harmonisoidummin määritellä energiaköyhyyden ja kuinka voisimme sen poistaa tai sitä säännellä ja ratkaista energiaköyhyysongelmat. Olen yrittänyt nyt vastata suurimpaan osaan kysymyksistä. Täällä oli joitakin hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä. Niin, oli yksi kysymys, joka liittyy metaanin äh, ongelmat maataloudessa. Kyllä me ne ymmärrämme ja LULUK CFS otamme huomioon maan hallinnoinen äh, metsityksen ja on myös mahdollisuus tehdä leikkauksia muilla aloilla niin, että voidaan kompensoida maatalouspäästöjä, joten tällainen kompensaatiomahdollisuus on olemassa. Ja myöskin innovaatiossa me aina pystymme vähentämään päästöjä ja tulemme kannustamaan kaikkiin siihen suuntaan meneviin innovaatioihin. Kiitoksia komission jäsen siitä, että osallistutte tähän kokoukseen ja äh, siitä haluaisin kiittää, että yrititte vastata mahdollisimman moneen kysymykseen. Tähän päättyy tämän aamuinen kokous ja Äh, kiitän komissiota siitä, että se on ollut paikalla tänään ja tästä tärkeästä jäsenellystä vuoropuhelusta. Kiitoksia hyvät kollegat ja me näemme iltapäivällä jälleen.